Arvon kollegat voimme aloittaa. En tiedä, ovatko kaikki paikalla. Osa varmasti tulee tässä vielä. Avaan kokouksen italiaksi nyt sitten. Eh, adottiamo l'ordine del giorno, non ci sono... No niin, italiaksi hyväksytään esityslista. Onko huomioita tai ongelmia siihen liittyen? Interpretariato abbiamo oggi francese, tedesco, italiano, inglese. Mitä tulee tulkkaukseen? Ranska, Saksa, Italia, Englanti, Kreikka, Espanja, Tsekki, Portugali, Suomi, Viro, Unkari, Liettua, Puola, Slovenia, Slovakki, Bulgaria ja Romania. Kokous laitetaan suorana verkkoon ja kuten tavanomaista – teidän olisi pitänyt saada kopio päätöksistä, jotka koronat tekevät 8. päivä marraskuuta. Se lähetettiin teille sähköpostitse 10. päivä ja se hyväksyttiin sitten, koska siinä ei ollut vastustusta. 14. marraskuuta mennessä. Tästä on sähköpostia lähetetty, kaikki ne tietoinen. Ja sitten meidän Kölnin matkastamme englanniksi on tieto, ja tämähän oli tämän vuoden toukokuussa. Ja sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin lisätä. Tässäkin on tietenkin työ vireillä vielä budjetin osalta, mutta kuitenkin ehkä olisi hyvä muistuttaa teille, että ihan viimeisessä 30 kokouksessa on 2017 budjetin sopimus, Kulttuurivaliokunta on taistellut kovasti sen puolesta, että saataisiin vähän lisää ohjelmia. Ja mitä on, meillä nyt on tietoja tullut, että siellä on neuvosto Erasmus Plussaa halunnut leikata, niin 50 on sille tullut lisää nyt, mutta vi, sitten 55 miljoonaa enemmän nuorisoaloitteeseen 2020 asti. Ja sitten olemme katsomassa vielä, voitaisiinko nostaa enimmäismäärää, koska se on liian alhainen kaikissa uusissa tärkeissä aiheissa, joita on käynnistetty myös meidän tontillamme. Mutta se, mitä nyt tässä tiedetään, niin että kolme miljoonaa lisää on tullut multimediatoimiin Euronet plussin varsinkin muistaneet, että mehän tivasimme tätä. Me emme ole vielä kuitenkaan saaneet mitään lopullista tietoa näissä ohjelmissa, eli seurataan tätä tilannetta vielä. Vaikkakin tässä on miljoona nuorisokulttuuria varten osana kulttuurimomenttia olisi hyvä katsoa, mitä tänne voitaisiin lisää saada mutta voi olla, että siellä nyt olisi oma momentti kuitenkin yhdellä miljoonalla 2017. Nämä nyt ovat tämän hetken tietoja, tietenkin varjot sitten ehkä jotain tietävät tästä. Ehkä olisi hyvä kertoa tästä, Savine. Nyt kommentti näihin tietoihin. Minusta valiokunnassa pitäisi tehdä selväksi vielä se, että mitä Brysselistä puhuttiin, eli että vähennettäisiin näitä Erasmus-määriä. Se vaatii paljon pelkoja, mutta... Sorry, eh? just a moment, there is some problem. Puheenjohtajan kulkee selvästi vikaa. Can you give me yours? Okay. Okay. Sorry, can you repeat that, ich wollte, ich wollte eh? nur noch einen... Niin, halusin vain kommentoida lyhyesti sitä, että itse asiassa. Minusta on valitettavaa, että niin tällainen uutisankka oli, jossa oli tällaista aiheetonta pelkoa. Ikinähän ei puhuttu siitä, että Erasmus-varoja leikattaisiin, vaan oli niin, että tätä korotusta ei nyt sitten saatu tuettua jäsenvaltioissa. Ja ehkä sitten kulttuurivaliokunta, sen pitäisi vielä selväksi, että tässä oli kyse todellakin uutisankasta, eikä sitten mistä virallisesta. No, no, condivido, ma... Niin, niin, olen samaa mieltä. Minä totesin, Sabine, Sabine, niin selitin, että mitä tulee tähän lisäykseen, jota on komissiolta tietoja saatu ja Navaratsys täälläkin on todennut 200 miljoonaa, niin tiedettiin, että siellä – oli vain 100 tulossa ja sitten sen se sitten kestä 150. No kuitenkin tässä on kyse vain näistä tiedoista tähän mennessä, eivät muodollisia tietoja, mutta aika luotettavia kuitenkin. Ehkä nyt voitaisiin mennä itse aiheeseen tätä kokousta varten. Muistatte, että meidän pitäisi nyt käsitellä tarkistuksia. Me halusimme järjestää ylimääräisen kokouksen käsitelläksemme näitä tarkistuksia tärkeän direktiivin liittyen AV-mediapalvelut. Siinä esittelen ovat Verheyen ja Kamerreverts. Tehän tiedätte, meillä 950 tarkistusta kaiken kaikkiaan lokakuun 18. päivään mennessä. Esittelijät totta kai näiden tapaamisten jälkeen olisi ehkä hyvä vaihtaa vähän käsityksiä tarkistuksista ja mitä mahdollisuuksia olisi löytää – sopimuksia, sopua. Katsotaan ainakin joitakin tarkistuksia, jotka ovat luonteeltaan samantyyppisiä yhteen pantavissa. Ehkä jotkut ovat vähän eri suuntaan meneviä. Siinä täytyy vielä töistä esittelijöiden ja varjojen kanssa. Ihan varmasti siellä on tekijöitä, joiden myötä esittelijät ja varjot löytäisivät kompromissin Ensi viikolla on tulossa ensimmäinen 29. päivä marraskuuta tiedätte, että ne valiokunnat, jotka antavat lausuntonsa, te työstävät myös tätä ja muistuttaisin päivämääristä IMKO 5. joulukuuta, Juri ja Envi 12. tammikuuta ja Libe 30. tammikuuta. Eli siksi me joudumme lykkäämään Liben päivämäärän pohjalta, kun se on viimeinen lausunto että sitten mennään lopullisen äänestykseen täällä näiden lausuntojen saannin jälkeen. Siksi olemme ajatelleet, että loppuäänestys olisi täällä 28. helmikuuta. Olen iloinen, olen vakuuttunut siitä, että varmasti tässä tehdään kiinteää yhteistyötä ja nimenomaan yhteistyön hengessä. Sitä paitsi tässä on erimielisyyttäkin, tien tiedämme, mutta minä kyllä toivon, että esittelijät ja varjotte ponnistelevat kovasti, että löytyisi tasapainon lopputeksti ja myös, että olisivat avoimina ehdotuksille. Me teemme totta kai parhaamme, kuten jo totesin, jotta voitaisiin hyväksyä tämä ja saattaisiin ensimmäisessä käsittelyssä vielä sopimus Maltaan puheenjohtajuuskaudella. Tämä on ainakin tarkoituksemme ja esittelyttenkin tarkoituksena edelleen. Ja 23 toukokuuta olisi tarkoitus hyväksyä se sitten y- yleisnäkemyksen pohjalta. Kiitos myös sihteeristölle, Stefanilla muille, jotka ovat uurastaneet tässä kovasti uhrautuen tähän ehkä yötä myöden, että saataisiin huomioitua hyvä työ. Ajatellen myös juristilingvistien työt, tarkistuksen karsinta ja niin edelleen. Se ei ole helppoa ja toivottavasti täyttää myöden ajoissa päästä tavoitteeseen. Ja nyt antaisin pitemmittä puheita puheenvuoron kummallekin yhteisesittelijä sitten varjoilla, vaikka ei meitä paljon ole läsnä täällä, niin muutkin Sabine Verhaajen ja sen jälkeen Pet- vai Petrako ensin. Ja, Dank, liebe Kiitos kollegat. Me sovimme, että minä aloitan ja Sabine sitten puhuu sen jälkeen, jos tarvetta. Niin tähän jo viitattiin, että paljon muutosehdot, tarkistuksia, tällaisia paksuja paketteja yleensä tunnetaan muuta kuin imkosta, Livestä, eikä välttämättä kulttuurivaliokunnassa, mutta tämä osoittaa sen totta kai tähän mietintöön, tähän lainsäädäntöön liittyy paljon intressejä tässä talossa 50 tarkistusta plus sitten tarkistukset, jotka me jo olimme jättäneet yhteensä yli tuhat tarkistusta. 253. Johdantoson kappaleisiin pelkästään liittyen tässä kohtaa haluaisin ehkä vielä puhua siitä, että jokainen, joka on käynyt kolmikanta neuvotteluja noista teksteistä, joutuu toteamaan, että on kappaleet sitten loppujen, lopuksi neuvottelun lopuksi näissä teknisissä kokouksissa – tiivistetään jotenkin yhteen, joten pyydän jo nyt sitten teknisissä kokouksissa. No, tähän mietintöön on jo kommentoitu useasti sihteeristä puolesta siten, että pyydän, että kaikki, jotka ovat ponnistelleet kovasti, tarkistukset, jotka ovat johdantoson kappaleisiin, että lopuksi jälkeen on olko surullisia, jos sitten kaikki puoliviir- puolikkaatkin virkkeet jälkikäteen sitten tulevat tekstissä esiin tai sitten eivät yritämme myös kovasti jo nyt sitten etukäteen yrittää niin, että Jortonsa kappaleen tarkistukset saadaan järkeviin kompromisseihin jotakin yhdistettyä erityisesti siitä syystä, että haluamme vahvan parlamentin kannan trilogeihin lähtökohtaisesti, ettei sitten jälkikäteen mietitä vielä enempään. Eli mitä laajemmaksi tämä tulonsa kappale niin siitä vaikeammaksi tämä vaikeampaa tämä sitten on lopussa, jos halutaan päästä toivottuun lopputulokseen kolmikantaneuvotteluissa. Tämä tulee sisältöön. No, muutama asia. Aloitetaan audiovisuaalisten mediapalvelujen käsitteestä, osatarkistuksista, pitäytyisi mieluummin alkuperäisessä määritelmässä – ja puhu, käyttää aikaisempaa AVMS-direktiivin määritelmää, mutta tässä kohtaa olisi vielä viitata siihen, että käsitehän on kehittynyt tässä ajan myötä. Erityisesti ajatellaan tuomioistuimen päätöksiä ja meidän lainsäätäjinäkin pitää ja parametrimme pitää ottaa tämä huomioon. Niitä ei voida vain ohittaa noin vain näitä asioita. Sitten on muitakin toiveita esitetty, eli että määritelmää pitäisi muokata ja soveltamisalaa pitäisi laajentaa esimerkiksi, että otettaisiin huomioon algoritmit, jotka liittyvät muussa toimitukselliseen vastuuseen, tai esimerkiksi, että audiovisuaaliset sisällöt, jotka ovat Facebook-sivulla, olisivat mukana direktiivin soveltamisalassa. No nämä toiveet ovat ihan ymmärrettäviä, mutta luulen, että loppujen lopuksi pitää nyt sitten kuitenkin varoa jos pyritään tätä määritettä laajentamaan, että pitää pitäytyä oikeassa mittakaavassa ja sitten oikeat kysymykset, mitä AVMS-direktiivi voi saada tosiasiassa aikaan ja tämä direktiivi, onko se nyt oikea paikka siihen, että lopussa sitten yritetään ratkaista kaikki ongelmat, jotka liittyvät digitalisoitumiseen ja audiovisuaalialaan. Vai onko tämä direktiiviltä liikaa vaadittu sitten lopussa? tämä saattaa johtaa vain pettymyksiin, kun ongelmia ei lopulta kuitenkaan sillä voi välttämättä ratkaista. Ja pitäisi myös varmistaa, että mennään niin pitkälle, että sitten tosiasiassa myös pitää joitain vuosia, ettei parin vuoden kuluttua istua täällä taas ja pohdita taas, että miten AVMS-direktiiviä pitää jälleen uudelleen tarkastella, koska aika on ajanut ylitsemme taas. Joten pitää nyt varmistaa, että pidetään tasapainoa yllä sen välillä, mikä on toisaalta se, mitä direktiivillä voidaan saavuttaa, ja toisaalta sitten pitää myös yrittää tehdä siitä tulevaisuuden pitävä niin sanotusti, eli että se pitää joitain päiviä. Ja pitää pohtia myös sähköisen kaupan direktiivin suurta tähän sähköisen kaupan mutta En tietenkään halua kyseenalaistaa sitä, miten käynnistyy, mitä tulee eri toimijoiden vastuu, esimerkiksi näiden foorumin tai välityspalvelujen ylläpitäjien vastuut. Ja tässä pitää joissain kohtaa vielä yrittää hieman selventää tiettyjä asioita, sillä selvää on, että no tämän huoman tarkistuksistakin, että paljon pelkoja tässä on, että mahdollisesti sähköisen kaupan direktiivi jollakin tapaa yritetään jättää toissijaiseksi. Ja sitten toisaalta pyydetään, että rajoitettaisiin näitä, näitä videovälityspalveluja ja tilausvideopalveluja. Siinä määritelmää kavennettaisiin. Ja pohditaan myös, mikä näiden toimijoiden rooli on tässä kontrollitoiminnassa – keskustelun pitäisi pyydä sen ympärille, kuinka pitkälle algoritmeja voidaan käyttää, kun järjestellään tällaisten välityspalvelujen sisältöä. Ja toisaalta, mikä niiden rooli on sähköisen kaupan direktiiviin. Ja lopuksi on niitä ääniä, jotka puhuvat, haluavat tähän mukaan myös suorat välityspalvelujen ohjelmat. No, va- kokouksessa varmasti pohditaan kaikkia näitä kysymyksiä ja muitakin useita tarkistuksia liittyy esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. No, tämä liittyy kohtaan seitsemän aikaisemmassa direktiivissä, ja sitten oli meidän ehdotuksemme, mutta oli paljon pidemmälle viekin ehdotuksia. No, tässä pitää varmistaa, että Siis löydetään järkevä keskittiä, joka ei aseta liikaa vaatimuksia palveluntarjoajille, mutta toisaalta pitää valmistua tietyssä aikataulussa. Palveluntarjoajilta voidaan odottaa, että tämä täysi esteettömyys saavutettavuus saavutetaan. Ja varmasti tässä löydetään hyviä kompromisseja vaatimuksia siitä, että medioiden kompetenssia vahvistetaan tässä hieman sitten keskustelua käydään myös siitä, kuinka pitkälti tällaiset uhkapelit kuuluvat direktiivin piiriin. No, sitäkin varmasti keskustellaan vielä varjostelijoiden kokouksissa. Ja su- melko suurta rakenteellista muutosta oli ehdotettu myös AVMS-direktiiviin. Monet tarkistukset osoittavat, että periaatteessa rakenteellisista, muut, rakenteellisista muutoksista ollaan samaa mieltä, mutta toisaalta lasten ja nuorten suojelutasoa pitäisi ehkä korottaa vielä entisestään ja vahvistaa. Ja sitten on useita tarkistuksia, jotka liittyvät sponsorointiin ja tuotesijoitteluun. No kuten sanottua, sanottiin, että tässä kohtaa Halutaan, että säännöt pätevät kaikille audiovisuaalipalveluille, foorumeille ja myös videon jakamispalveluille. Tämä on, tästä löytyy varmasti kompromissi on hieman hankalampaa keskustella toisaalta, mitä tulee näihin videojakamisfoorumeihin. Tässä on ajateltu, että pitäisi pysyä enemmän komissiotuksessa, joka ei ole ehkä helposti hyväksyttävissä, mutta kuitenkin käytännössä säännöissä pitää toisaalta varoa, että päätös on sellainen, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännön rooli. Ja toisaalta pitää pohtia, miten, miten käy, jos itsesääntely olosuhteilla toimi sähköisen kaupan direktiivin kysymykset, no niistä puhuin jo. Tässä pitää miettiä, että pitäisikö johdantosan kappaleen myötä hieman vahvemmaksi selventää se, että sähköisen kaupan direktiivin ensisijaisuutta emme millään tapaa halua kaventaa. Ja toisaalta pitää pohtia sitä, miten kokouksessa voidaan puhua näistä automaattisesti tietojen keräyksistä ja miten voitaisiin löytää sopu. Se on suuri ala, jossa tulee hankaluuksia varmasti. Siinä kyse mainoksista yleisesti ottaen, näistä määrällisistä määräyksistä, mitä tulee lineaariseen televisioon, sitten on paljon tarkistuksia, jos halutaan palata tähän 12 minuuttiin per tunti. Tässä pyydän kuitenkin ottamaan huomioon, että parlamenttina olemme jo kolme kertaa, no viimeksi tammikuussa tai helmikuussa tänä vuonna yhteydessä tämän digitaalisen markkinoiden mietinnössä. No siinähän vastuu AVMS-alasta meillä oli myös siinä jo kolme kertaa. Parlamentin suurella päätti siis, että tässä antaisiin joustoa näille mainosten määrille komissio on nyt seurannut tätä toivetta. Tämä toive ei tutanastaan parlamentilta, vaan myös jäsenvaltioilta. Ja en nyt ole varma, että auttaako tämä nyt uskottavuuttamme. Jos ensin sanomme, että haluaisimme joustoa lisää, ja sitten lopussa sanotaan, että no, kun on kyse konkretiasta, niin emme tarkoittaa sitä kuitenkaan rehellisesti sanottuna. Olen huolissani, että se vaikuttaa, saa meidät huonoon valoon, jos nyt sitten teemme täyskierroksen. Meidän vaikutelmamme on se, että ehkä tässä voitaisiin pohtia tällaista yhdistelmää. Otetaan huomioon mainoskatkojen tiheys muun muassa. Ja toivottavasti pääsemme tässä ratkaisuun, joka tyydyttää kaikkia. No Envin kanssa pitää olla paljon yhteydessä, mitä tulee mainossäännöksiin. Sitten on nämä sokeria, rasvapitoiset, elintarvikkeet, niihin liittyvät mainokset. No se pitää katsoa, mitä Envi meille ehdottaa tästä ja sitten pitää pohtia, miten tämä voidaan olemassa olevien tarkistusten kanssa sovittaa yhteen. Sama pätee. Niin, eurooppalaiset teokset, sekin on tärkeä kokonaisuus. No siinä kirjo on melko laaja. Toisaalta eli, että ei olekaan kiintiöitä ja sitten toisaalta 50 prosenttia kiintiötä eurooppalaisille teoksille. Se, että jäsenvaltiot voivat toimia vapaasti. Mutta uskon, että tässäkin kohtaa pitäisi olla mahdollista päästä järkevään kompromissiin näiden kirjojen ääripäivänä, eli ei ollenkaan, tai 50 prosenttia. Ja sitten tämä signaali integriteetti, no siinä vaikuttaa siltä, ehdotuksemme ovat saaneet laajaa tukea. Kaksi vartijoiden kokousta on nyt tulossa ensimmäinen 29. päivä ja toinen 12. tammikuuta 9.11. Ensimmäisessä kokouksessa ei ollut tulkkausta, mutta yritämme, että toiseen kokoukseen se tulisi käyttöömme, sillä se vain, tämä kaikki on hyvin monimutkaista ja kompleksia, se helpottaa silmäämme, mutta on myös varmuus siitä, että todennäköisesti näiden kahden varjoittelun kokousten myötä emme se vielä loppuun asti. Sillä Libekin pitää tässä ottaa mukaan. Vasta 30. tammikuuta se päättää oman kantansa. Siellä käsitellään varmasti monia kiistakysymyksiä muissa, mitä tulee sääntelyviranomaisten riippumattomuus. On, no, se on varmasti Liben lausunnon pääpainopiste näittekin ehkä, että tietyissä kohtaa Meidänkin tarkistuksissamme olemme tehneet jälkisopeutuksia. Ja sitten oli kysymys, joka liittyi siis juuri sääntövarmasten riippumattomuuteen. Siinä pitää ottaa huomioon, ketkä tai siis huomasin, että emme ole kaukana me haluamme, että sääntöviranomaiset ovat riippumattomia, haluamme vahvistaa näitä toimijoita, ja on tarkistuksia, Jos sen voi myös sanoa, että kyllä, tämä on hyvä idea, tätä voimme tukea, jossa hallituksetkin tukevat tätä riippumattomuutta. Se on minusta oikea tie. Siinä kaikki minulta. Kiitos Petra. Me saimme aika moisen tilannekatsauksen ja pitää paikkaansa, että joissakin kohdin on mielenkiintoista lähentymistä, mutta sitten muissa ehdotuksissa puolestaan, jotka ovat aika kaukana toisistaan, mutta olen ilo, toivon, että myönteisen vuoropuhelun myötä löytyy tasapaino. Ja nyt saa puheenvuoron Zabine Ferhajen. Kiitos myös Petralle, joka antoi jo laajan yleiskatsauksen tarkistuksista, jotka valiokuntamme ovat jättäneet, no muut valiokunnat vielä ovat työssään kesken. Totta kai yhteyksiä on eri välillä. Ryhmätasolta tiedän esimerkiksi, että keskustelua käydään. Yritämme siis tässäkin eri valikuntien jäsenten kesken löytää tiivistä yhteistyötä, jotta päästään jälkivälilinjalle. Selväksi on tullut, no nyt on paljon tarkistuksia, se osoittaa sen, että on hyvin erilaisia kantoja näihin eri asioihin. Petra Kammervet tätä jo käsittelikin. Ja kannat ovat hyvinkin kaukana välillä toisistaan. Tätä tulee tähän joustoon tai siihen, että tiukennettaisiin näitä mainosmääräyksiä. No, siinä on plus- ja miinusnavat ikään kuin, ne ovat kau- todella kaukana toisistaan. Osat haluavat äh, kiristää sääntöjä, osat haluavat täyttää joustoa. No, mielestäni tässä on järkevä pohtia, miten voidaan pohtia kokonaismarkkinoiden kehityssuuntaa löytää järkevä ratkaisu sen kannalta, jotta kaikki toimijat alalla saavat reilut ja tasapainoiset ehdot myös jatkossa, kun pyritään lähentämään medioita sillä. Menneisyyden suunta menee väärään suuntaan. Sen takia pitää löytää järkeviä ratkaisuja, tarvitaan yhtäläiset toimintaedellytykset ja toisaalta suojella kuluttajia, nuoria, lapsia ja myös vähemmistöjä. Meillä on myös suurta keskustelun tarvetta siitä, mitä tulee näihin video sharing platformeihin, eli jakoalustoihin. sähköisen kaupan direktiivi, hän ottaa siinä osittain kantaa ja osa on jättänyt tarkistuksia, jossa mennään täysin toisenlaiseen suuntaan. Ja AVMSn myötä ei voida nyt polkea sähköisen virtiivien jalkoisen takia, pitää löytää hyviä ratkaisuja, miten voidaan saavuttaa yhteinen tavoite ja ottaa huomioon nuorison ja lasten suojelu myös näillä videonjakoalustoilla. Tämä pitää tapahtua kaikin täysin avoimesti ilman, että sähköisen direktiivi tässä kärsii liikaa. Mielestäni on mahdollista päästään hyvän tulokseen. Hyviäkin tarkistuksia on jätetty, joilla päästään järkevään kompromissiin. Pitää sitten vielä tehdä selväksi, että meidän ergaa ei haluta heikentää, vaan se pitää myös vahvistaa. Ei haluta mitään eurooppalaista hypervalvoja elintä se ei ole varmasti myöskään komission tavoitteena ollut tässä tällaisen ylitoimijan perustaminen, vaan tässä on kyse Amsterdamin pöytäkirjan noudattamisesta, jotta olisi koordinoija toimia tällä alalla. Se on yhä enemmän tarpeen johtuen siitä, että kehitysalalla on mitä on ja koska on paljon rajat ylittäviä palveluita, sen takia sen pitää koordinoida toimia ja Ergalla pitää olla sopivat resurssit. Siihen liittyy myös, tähän liittyy myös se, että pitää ottaa huomioon poliittiset näkökulmat, mutta myös Ergan asiantuntijuus sen takia, että yhteyskomitean ei pidä vain valua omaan suuntaan, vaan pitää, pitää molemmat äh, silmillä, eli jäsenvaltioiden edustajat, potin edustus äh, ja toisaalta myös asiantuntijoiden näkökulmat näissä kontrollikysymyksissä. Siinä Ergalla on tärkeä roolinsa ja painoarvonsa. Varmasti järkeviä kompromisseja löydetään, jotka ottavat huomioon eri kannat ja jotka vievät lausuntoja ja mietintöä oikeaan suuntaan ja ottavat huomioon komission muutostoiveita. Sitten riippumattomat mediat, mediavalvonta, no tarkistusten myötä tulee selväksi, että tässä on siis siitä, että kaikki parlamentissa haluatte, että medioiden valvonta tapahtuu riippumattomasti jäsenvaltioissa. Rakenteiden pitää olla erillään hallituksista, mutta tarvitaan toimivia järjestelmiä. Ja jos niitä on jo, niitä ei saada tuota, jotta tähän päästään sen takia myös funktionaalinen riippumattomuus, toiminnallinen itsenäisyys on tarpeen, jotta juridisesti tiedotellaan valtiot näistä toimijoista. Varmastikin tässäkin päästään hyvän kompromissin. Sitten oli vielä yksi teema, joka oli paljon esillä tarkistuksissa. Näiden johtokunnan jäsenten irtisanominen tasolla, jos tässä päästään avoimiin irtisanomismenettelyihin, löytää siinä kompromisseja. No, pitää ottaa huomioon työlainsäädäntö ja päästä järkevään suuntaan, eli ettei tulla mihinkään mielivaltaisiin irtisanomisiin, sillä tässä ei ole kyse vain mahdollisesta ongelmasta irtisanomin, vaan siihen, että miten toisaalta sopimukset äh, kuluvat loppuun ja miten sitten poliittisesti pyritään täyttämään näitä paikkoja. Se ei varmasti ollut tässä tavoitteena sen takia. Tämä löytää järkeviä kompromisseja. Näin ollen voidaan varmistaa, että toivottuun tulokseen päästään. Meillä on varmasti laaja keskustelupohja. Liittyy siihen, että edistetään eurooppalaisia teoksia. Kuten sanottua, osa ei halua mitään, osa haluaa 50 prosenttia varmasti keskitie löydetään, joka ottaa huomioon kulttuurivaliokunnan toive, että tämä on EUn tehtävähän edistää kulttuurin ja medioiden moninaisuutta myös. Uskon, että varmasti löydämme tässä ratkaisun. Ja odotan jo innolla intensiivisiä keskusteluita varustelun kanssa, vaikkakin tuli selväksi, että poliittisissa perheissäkin tarvitaan paljon keskustelua, koska poliittisissa ryhmissäkin ja puolueissa on ollut hyvin eriviä kantoja näissä tarkistuksissa. Kiitos. Todellakin tämä on hyvä asennoituminen, että meidän täytyy sitä vielä perusteellisemmin käsitellä, mutta hyvä, että olette käytettävissä. Olen vakuuttunut, että tässä voidaan hyvää yhteistyötä tehdä. Ja nyt saavat puheenvuoron sitä pyytäneet Liuert, Tom ja Trippel. En tiedä, onko muita. Skamatikatis, Andrei. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää ilta, iltaa kollegat. Minä puhun nyt, mutta edun sitten ministerikokoukseen, joten en kuule kollegojen kommentteja. Minulla on kuitenkin kollega täällä, joka ottaa muistiinpanoja, joten kuulen, mitä täällä puhutaan. Minä rajoitan puheenvuoroni asioihin, jotka johtuvat näistä, lausun, äh, näistä äh, esittelijöiden luonnoksista. Ja niin me olemme sitten laatineet tarkistuksia. Me olemme tuoneet esiin huolenaiheita, mutta ne eivät välttämättä ole mahdollisia siten, että tämä, nämä ne tulisivat hyväksytyksi kautta poliittisten ryhmien. Minulla on kaksi asiaa. Nämä liittyvät videon jakoon alustoihin. Ja se, että tämä otetaan mukaan AVSM. Tämä, tässä vähän pidemmälle, mikä on järkevää, mikä on haluttua sähköisten kaupankäynnin direktiivissä tullaan tätä myös käsittelemään, joten mielelläni katson eteenpäin asian käsittelyä. Halu, tässä halutaan suojella alaikäisiä ja tästä huolimatta me suhtaudumme epäilevästi siihen, että tämä soveltamisella ulotettaisiin koskemaan myös videon jako ja Ei ole oikein, että kansalliselle sääntelyille tulee ylitse pääsemättömän suuria taakkoja siinä, että pyritään estämään nuorten lasten pääsy verkkoon. Jotkut ehdotukset valitettavasti näyttävät siltä, että ne menevät liian pitkälle Tässä tämä VSP-ehdotus toimii ainoastaan rajoitetussa määrässä tapauksia silloin, kun niiden suhteen mennään riittävän pitkälle. Ja sikäli kun puhutaan käyttäjien itse tuottamista videoista, niin silloinkin tämä on hieman hankala. Tässä pitäisi olla selkeä linjamuutos, mikäli halutaan, että ECR harkitsisi VSPn mukaan ottamista näihin tuleviin sääntöihin. Tässä on hyviä aikomuksia taustalla, mutta tässä videonjakopalvelut eli VSP, niille suodaan liian suuria velvoitteita. Eksante tarkastelu tässä toimitaan netti, verkoneutraaliuden sääntelyn vastaisesti. Olisiko mahdollista, että EU-ssa saadaan jakaa videoita ainoastaan, mikäli ne on tarkastettu etukäteen. Se ei ole mahdollista. Lisäksi tässä on tämä rajoitettu vastuu, joka on nostettu esiin sähköisen kavakennin direktiivissä, joka mahdollistaa sen kunnollisen toimimisen. Toki laiton sisältö voidaan poistaa. Esittelijät eivät ehdota riittävää suojelua. Ja mikäli tämä pätee näihin videonjakopalveluihin, alustoihin, niin miten tämä pätee sitten terrorismin tai tekijänoikeuksiin, mikäli tässä halutaan sitten puuttua laittomiin sisältöihin. Tämä on myös mahdotonta säännellä, koska nettiin ladataan niin paljon videoita sekunnissa. Miten tämä vaikuttaisi sitten pienyrityksiin ja videonjakopalveluihin? Olen sitä mieltä, että muutoksia ei pidä tehdä muutosten vuoksi, mutta toivotan tervetulleeksi joitain niitä muutoksia, jotka tuovat oikeudesta selvyyttä perustuvat faktoihin. Ja tätä tapahtuu kuitenkin melko harvoin. Meidän pitää välttää sellaisia seurauksia, joita me emme halua, joten toivon, että voimme ponnistella tämän asian hyväksi tulevissa kokouksissa. Kiitos. Kiitos. Sitten Edustaja Tomma. Ja, mä tänään, proua eesistyä. Mä just Kiitos. Yhiselt Kiitos puheenjohtaja. Olin juuri kokouksessa, jossa liberaaliryhmä puhui tästä aiheesta. Kaikki olivat siis paikalla, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Nyt tiedämme suunnilleen, mikä on kantamme Tänä yönä nukuin, viime yönä nukuin vain kolme tuntia, koska jouduin hyvin aikaisin menemään lentokentälle. Ja tiedättekö mitä? Näiden kolmen tunnin aikana näin unta AVMS-direktiivistä ja esittelijästämme. No, en nyt halua, että te näette minusta unta sen takia. Puhun englantia tästä lähin. No, ehkä voitte seurata minua paremmin, jos nyt puhun englantia. No niin, nyt jatkan englanniksi. Ehkä se on ymmärrettävämpää. Eli yleisesti ottaen komission ehdotus, sen siinä on paljon hyviä asioita, muun se, että höllennetään näitä tuotesijoitteluvaatimuksia johdonmukaisemmilla tapa alaikäisten suojeluun, tv ja videotalouspalveluissa ja sitten se, että jäsenvaltion pitää perustaa riippumattomia sääntelyviranomaisia, mutta kuitenkin on tiettyjä säännöksiä, jotka meistä pitäisi poistaa. Osa säännöksistä liittyy kiintiöihin, se on se mitä sanoit. Äh, se, että no, tämä kirjo yhdestä 50 prosenttiin komissio haluaisi kiintiöt eurooppalaisille teoksille. Näissä tilasvirapalveluissa on 20 prosenttia ja esitteet menivät pidemmälle ja puhuivat että siitä, että kiintiö olisi hänen Tulkaa korvaani. Että mentäisiin 30 prosenttiin asti. Totta kai haluamme tukea sitä, että tuetaan eurooppalaisia teoksia ja haluamme kannustaa ihmisiä katsomaan eurooppalaisia teoksia, mutta en usko, että kiintiöt palvelevat tuota tarkoitusta hyvin. Tämä vaatimus voidaan saavuttaa sillä, että kansalliset luettelot täytetään. Mulla No mitäs nyt nappia piti painaa? No niin, nyt on parempi. Eli tähän tavoitteeseen voidaan päästä sillä, että olisi enemmän kansallisteoksia luetteloissa, mutta täm, tällä ei voida edistää muiden eurooppalaisten maiden teoksia. Mitään ei sanota eurooppalaisten teosten laadusta sinänsä. On tärkeää tietää, jos ajatellaan tilausvideopalveluita, ne voivat ostaa halpaa eurooppalaisia teoksia bulkkina täyttääkseen nämä kataloginsa. Ne voivat myös poistaa eurooppalaiset teokset tehdäkseen, no, tai siis ne voivat yleistä määrää vähentää, jotta eurooppalaisten teosten määrä vaikuttaa suuremmalta. Ja eurooppalaisten teosten edistäminen ei tapahdu siten, ei tapahdu tästä näin ja kuluttaja kärsii. Toinen ongelma on se, että kansallisten maksuosasta käytännöt on, ongelmia komissio olisi, että isävaltiot vaatisivat sitä, että tilaisuuden palvelut tukisivat eurooppalaisia teoksia, jos vaikka toimipaikka ei olisi omassa jäsenvaltiossa tämä johtaa ei-toivottuun tilanteeseen, jossa palveluntarjoajat, jotka tarjoavat palveluita kaikissa jäsenvaltioissa, joutuvat maksamaan 28 eri jäsenvaltiossa eri rahastoihin – sitten alustat. Me mennään vasta sille, että alustat olisivat vastuussa kaikista videoista, jotka on ladattu alustoille. Tämä vaatisi täyttä seurantaa. On harmful content. No. Haitallinen sisältö, emme usko, että sana moraalinen, moral, on sopiva mittaamaan sitä, että onko sisältö haitallinen vai ei, pitäytyisi mieluummin oikeudellisessa kehyksessä määritellen kuitenkin laittoman sisällön. Sen vuoksi tuemme vain tätä maksimaalista annosointia säännölle, jotka liittyvät tähän erga. Haluamme lisää riippumattomuutta sille. Haluamme sitä riippumattomamman, emmekä halua, että sen roolia minimoidaan. ja esteettömyystuomet täysin artiklaan 7, että se olisi direktiivissä, mutta johtuen Marrakesin sopimuksesta haluaisimme, että tämä tapahtuisi viivästyksettä, mutta olemme edelleen avoimia keskustelemaan siitä, millä yksityiskohtaisten kohtien pitää olla näistä asioista. Sen takia halusimme odottaa lausuntoa IMKOta. Siinä taisi olla kutakuinkin kaikki. Ja jätimme sata tarkistusta suunnilleen, joten jos haluatte, voin luettua ne kaikki, mutta... kiitos. Kiitos. Kiitokset, että näin tehnyt kuitenkaan. Se helpottaa varmaan esittelyitä ja muitakin. Ja nyt puheenvuoro saa Trippel. Ole hyvä, Helga. Kiitos, kiitos myös esittelijöillemme siitä, että alustivat tämän keskustelun. Kiitos myös muille puhuneille edustajille. Aloitan ehdotuksesta tälle rakenteelle tähän direktiivin ja sitten oli nämä tarkistukset, jotka siihen liittyvät. No en ole vakuuttunut siitä, että tehtäisiin tämä näin, sillä uskon, että komissiolla oli syynsä valita tämä rakenne juuri sillä tavoin kuin se teki. Ja tähän yksi esimerkki, no tämä sanottiinkin jo, ja tästä ne konsensus, että missä nimessä ei pitäisi olla ex-ante valvontaa näissä laavutussisällöissä ja sähkösekopadirektiivi, no siihenkään ei pitäisi koskea, kun on kyse passiivisesta roolista, kun sisältöä välitetään. Siinähän digitaalisella alustalla ei ole tietoa siitä, mitä alustalla tapahtuu. Ähm, Mutta tiedämme kaikki, että on tilanteita, joissa digitaaliset alustat eivät ole passiivisessa roolissa, vaan jos sanovat aktiivisessa roolissa. Siinä ne ne voivat myös vaikuttaa tähän alustaan ja saavat siitä kaupallista hyötyä. Siinä ne laativat ohjelmaluetteloita ja järjestävät sisältöjä, tietoisesti tarjoavat niitä ja näin ollen tämä passiivinen rooli, no aikaisemmin sähköisen direktiivin aikoihin se oli, mutta nyt ei enää. Perustaahan emme halua muuttaa, mutta se mitä haluamme saavuttaa on sitä tarkennetaan sitä, mitä tarkoitetaan aktiivisella ja mitä tarkoitetaan passiivisella toimijalla. Tähän tarvitaan selvät määritelmät. Sitten vielä takaisin rakennekysymykseen. Miksi uskon, että komission rakenneehdotus on parempi? Minun ymmärtääkseni on niin, että näillä videonjakoalustailla on sisältöjä, jotta voidaan pitää audiovisuaalisen mediapalveluna sen takia se vastaa, tai sitä pitää myös säännellä vahvemmin kuin mitä aikaisemmin. Kuitenkin on näitä käyttäjien sisältöjä, joilla ei ole kaupallisia implikaatioita, jotka, joiden ei pitäisi kuulua audiovisuaalisen mediapalvelun piiriin. Tämä pitää pystyä erottelemaan sen takia, että tulee rakenteeseen. Mielestäni komission ehdotus on puhtaampi kuin jos kaikki pistetään yhteen koriin. Toinen kommentti. Mikä on Ergan rooli? Mehän olemme tästä jo keskustelleet tässäkin komission lähtökohtahan, no se, että kyllä tarvitaan kansalliset sääntelyviranomaiset. Viime vuosina niillä on ollut hyvin tärkeä rooli. Niitä tarvitsemme. Vahvemmassa yhteistyössä kyse ole siitä, että niitä pitäisi tehdä vain lainsäädännössä, vaan niitä pitää valvoa, miten direktiivi pannaan täytäntöön nyt pitää käydä keskenään hyvä vaihto. Ennen kaikkea pitää huolehtia siitä, että yhteiset arvomme ja normimme, joista on sovittu, toteutuvat kaikissa eurooppalaisissa maissa. Ja tiedämme, että on jäsenvaltioita, joissa tilanne on huono. Sen takia minusta oikein, että tässä olisi eurooppalainen lähestymistapa. Mielestäni komissio ei tässä ylitä kompetenssiaan, vaan ymmärrän tämän oikea mittaisena eurooppalaisen toimintaan, kun pyritään sääntelemään mediakenttää sopivasti tasapainoisesti, mutta no, tästä kompromissista on täällä puhuttukin ja komissiokin on tälle mm, puhunut hyväksyksestä, eli pitää löytää muotoilu siitä, että sääntelyviranomaisen pitää olla riippumaton hallituksesta ja valtiosta. Näin ollen saadaan toimivat sääntelyviranomaiset. Tässä en näe mitään ongelmia. Sitten aiheet, jossa kantani, no, tai jos tarvitaan lisäselvitystä, mutta nämä pari ensimmäistä asiaa haluaisin jo ilmoittaa, miksi olen eri kannalla. Ja mehän keskustelemme tästä kaikesta vielä lisää. No niin, periaatteessa mitä pidän oikein on se, että nämä videonjakoalustat äh, otetaan, että niiden vastuuta pitää lisätä, mitä tulee näihin mainosten määriin tästä Dinomin ehdotuksenakin. Kuitenkin olen samaa mieltä, tai en ole samaa mieltä siitä, että määrällinen, mainosten määrällinen raja, rajoittaminen pitäisi liberalisoida lineaarisille palveluille, jos katsotaan nyt TV-kenttää ja sitä, mitä monet kuluttajat haluavat. No, ettei mainoksia olisi enempää. Minusta sillä on hyvät syyt ja pitäisi pysyä 20 prosentissa per tunti ja jätimme tarkistuksia tähän suuntaan. Toisin kuin liberaalit sanovat, no mitä tulee eurooppalaisten teosten edistämiseen, kulttuurin moninaisuus Euroopassa ynnä muuta. Ehkä toisin kuin ECRn kohdalla, minä kyllä puolan siitä, että sovittaisiin eurooppalaisista kiintiöistä myös sillä argumentilla, että videosta sanovat, että no kyllähän me teemme tätä ja tätä pitää myös tehdä, koska ihmiset haluavat tätä myös, jos meillä on houkutteleva tarjous, niin sitten pitää myös ehdottaa rupalaisia teoksia ja niitä tehdäänkin 20-27 prosenttisesti jopa, joten minusta on oikein sanota, että no, jos ne tekevät sitä joka tapauksessa ja meillä on tässä kulttuuripoliittiset intressit, että eurooppalaisia sisältöjä edistetään paremmin, jotta ihan niistä näkyvämpiä, niin no, kiintiö voisi olla 30 prosenttia mielestäni. Hankala minusta on idea siitä, mitä osa kollegoista on esittänyt, eli somet sinänsä otettaisiin soveltamisalaan direktissä. Tässä mennään ongelmatilanteisiin, eli no tässä muussa tämä aktiivinen passiivinen rooli on hankala erotella. Tästä kyllä keskustellaan varmasti vielä, mutta mielestäni uhkapelejä ei pitäisi ottaa myöskään mukaan. Sitten lapsi pitäisi suojella lisää, kyllä se on oikein minusta. Ja siinä pitäisi olla selvemmätkin säännöt, mitä tulee sponsorointiin ja mainoskatkoihin. Niitä en halusi ollenkaan lasten ohjelmiin, enkä halusi myöskään, että puolen tunnin välein voi tulla mainoksia, niin tätä ei pitäisi heikentää tätä säännöstä. Tässä on mielestäni riittävä tämä nykysäännös. Sitten signaali, integriteetti, kyllä. Signaali loukkaamattomuus jäsenvaltioiden pitää jatkaa päätäntävaltaansa. Ja kuten esittelijä, minä haluan, että AVMS-direktiivissä esteettömyyskysymykset otetaan huomioon. Se ei pidä, sitä ei pidä jättää vain yleiseen esteettömyysasetukseen – vammaisjärjestöiltäkin on saatu viestiä, että tätä, tästä pitäisi päättää juuri AVMS-direktiivissä ja sitten tämä tulee yhteissääntelyyn ja jos ei päästä tiettyisiin tavoitteisiin, ja jos yhteissääntely ei toimi, niin haluaisin, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus mennä pidemmällä. Eli tästä haluaisin poiketa poliittisesti, mikä mistä varmasti myös konsensus. Sitten vielä ihan yleisesti mainokset. No, se pitää olla aina erotettuna itse ohjelmasta. Tuotesijoittelun pitää olla tunnustettavissa, sponsoroinnin myös. Tämä pätee myös videon jakoalustoihin. Siellä ei saisi olla eroa tähän. Siinä olivat minulle tärkeimmät asiat. Kiitos. Grazie. Kiitos Helga. Ja nyt kollega Venta. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Po pierwsze chciałbym podziękować. Kiitos. Za przygotowanie tego ważnego... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tekstistä. He ovat kovasti uurastaneet. Tarkistuksena tullut iso joukko ja nyt täytyy löytää kompromisseja. Pari kommenttia liittyen riippumattomiin sääntelyviranomaisiin. En ymmärrä, miksi 35 artiklassa halutaan poistaa tiettyjä määräyksiä hävittämällä nämä elimet. Jos ajatellaan joitakin selvityksiä, me tiedämme, että on olemassa säädöksiä, jotka suojentavat taistelevat niitä vastaan, kun pyritään kumomaan näiden elinten toimintaa. Ne ovat erittäin tärkeitä säännöksiä ja siksi tässäkin artiklassa kuvataan varsin hyvin, mikä on näiden elinten toimivaltaa. Se on hyödyllistä. Sitä paitsi mitä tulee minun maahani, olemme sitä mieltä, että tällä on aika lailla merkitystä meille. Toinen kommentti liittyy mainontaan ja mainosaikoihin. Näiden rajoitusten poistaminen tietyltä tunniajoilta ja siirtyminen vuorokauteen voi olla aika vahingollinen vaikutuksiltaan myös ajatellen mainontaa. Pitkällä aikavälillä voi käydä myös niin, että pikkuhiljaa koko mainosiskun arvo laskee. Ja tot, tässä on tietenkin, että ollaan hylkämässä perinteinen televisio paremminkin katsojien parissa, koska he eivät pidä näin suuresta määrästä mainontaa. En tässä nyt mainontaa halua ruveta ajamaan sen enempää, mutta olisi hyvä löytää tasapainoa näissä eri tilanteissa. Mainonta on kuitenkin tulonlähde. Ei pidä kuitenkaan liian suuria määriä mainita, tässä tarvitaan jonkinlainen järjestelmä tuntipohjalta. Kiitos. Grammatikaattis. Ήξερα, κύριε Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και... Kiitos. Minä tiedän, että tämä on erittäin monimutkainen aihe, mutta kun näkee nämä neljä kirjaa, niin nämä tarkistukset muodostavat kirjan. Ja meidän pitäisi kiittää Petra ja Sabina. En minä tähän olisi kyennyt. Toiseksi meidän pitäisi ymmärtää, miksi tämä on niin tärkeä aihe. Tämä johtuu siitä, että tämä nyt on ajankuvan liittyvä asia. Tässä on erittäin paljon valiokuntia mukana ja tässä on erittäin paljon tarkistuksia esitetty. Tämä liittyy ihmisten jokapäiväisen elämään, eurooppalaisen kansalaisen jokapäiväisen elämään ja tästä syystä johtuen tämä on tärkeä aihe. Minä tekisin kolme havaintoa. Petra teki yleisen alustuksen, jota Sabine sitten vielä tuki. Minä olen miettinyt tätä mainosasiaa. Me olemme kulttuuriasioiden valiokunta. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita. Petra oli sitä mieltä, että me emme voi vaatia muutoksia ja sitten palata vielä uudestaan näihin asioihin. Minä vastustan sitä, että uhkapelit otetaan mukaan. Tämä monimutkaistaa tätä entisestään tätä kokonaisuutta – Minä haluaisin keskittyä mainosviranomaisiin. Kreikassa on huonoja kokemuksia. Sääntelyviranomaisia ei ole ollut Kreikassa, eikä niitä ole muissakaan maissa. Ja tämän sääntelyn avulla me haluamme varmistaa sen, että viranomaiset ovat juridisesti riippumattomia, mutta että ne ovat myös käytännössä riippumattomia. Tästä syystä johtuen me me haluamme, että sääntelyviranomaiset valitaan avoimen menettelyn kautta, ja tämän tulee tästä, tästä meidän tulee ottaa opiksi niistä huonoista kokemuksista, joita meillä on Euroopassa ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämän menet, näiden viranomaisten tulee olla riippumattomia ja ne tulee valita avoimella tavalla. Minä haluaisin korostaa yhdeksän seitsemän tarkistusta. Tässä vaaditaan, että lupien saaminen ja uusiminen olisi avointa. Emme halua mitään pakottaa jäsenvaltioille, mutta me haluamme kuitenkin taata sen, että kriteerit ja menettelyt ovat avoimia. Varsinkin SED-ryhmälle, niin nämä kriteerit ovat erittäin tärkeitä. Ja viimeisen kahden puolen vuoden aikana niin olen pyrkinyt siihen, että me parannamme tilannetta. Me olemme optimistisia, optimistisia. Meidän on työskenneltävä edelleen ja minä teen parani, jotta saamme hyviä lopputuloksia. Kiitos. Ja seuraavaksi pues nada. No, kiitoksia esittelijöille ja kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän. Grammatikaakis totesi, että tässä on ollut iso joukko ihmisiä pöydän ääressä. No, meillä on nyt mietintö, joka sisältää monenlaisia näkemyksiä Kuten jos ajatellaan lähetetyn työntekijöitä, joustoa mainonnassa, jos ajatellaan tiettyjä arvoja, niin ehkä siinä halutaan muista lähentymistä, ajatellaan alaikäisen suojelua tai vihapuheen torjumista. Ja näillä kahdella alalla olemme sitä mieltä, että videojakelupalvelut ovat avainasemassa. Ei ole koskaan ollut niin paljon tietoa ja materiaalia verkossa ja paljon tästä sisällöstä kulutetaan kai verkossa myös. Sitä paitsi kuluttajat ovat tottuneet myös siihen, myös alaikäiset. Eikä tästä paljon tehdä eroja perinteisten ja verkkoviestimien välilläkään. Ja tämä tekee aika haavoittuvaksi, ellei ole olemassa tiettyjä suojelujärjestelmiä – ja todellakin meidän pitäisi keskittyä siihen tässä mietinnössä. Kiitos. E Kiitoksia. Edustaja Julot. Kiitos puheenjohtaja. Halusin palata kahteen kysymykseen, jotka johtuvat tästä direktiivistä. Minkä mallin me haluamme audiovisuaalialalle ja keihin nämä säännöt sitten pätevät? Minä haluaisin aloittaa kysymällä kysymyksen, eli mitä Euroopan kansalaiset odottavat audiovisuaalisilta palveluilta. Ennen kaikkea uskon, että he odottavat sisältöä. Ja mm, mainoksia ei välttämättä haluta aina 20 minuutin välein. Toki sillä rahoitetaan itse sisältöä, joten siksi minä olen sitä mieltä, että tässä on oltava joustava, mitä tulee sponsorointiin ja tuotesijoitteluun. Mutta olen sitä mieltä, että mainosten tarkka rajoittaminen erottaa meidät Amerikan mallista ja se muodostaa ensimmäisen pilarin tässä eurooppalaisessa mallissa. Me odotamme myös audiovisuaalisilta palveluiltamme sitä, että eurooppalainen sisältö pääsee etualalle. Se on usein laadukas sisältö. Me olemme kaikki siitä hyvin ylpeitä tästä eurooppalaisesta mallista, jonka minä nostin esiin. Minä olisin halunnut, että eurooppalainen kiintiö olisi 40 prosenttia liittyen videon tarjon, videosisältöön alustoihin. Perinteinen televisio, siinä kiintiö on 50 prosenttia. Ensimmäinen pilari on se, että rajoitetaan mainostusta ja toinen pilari on tämä kulttuurinen ulottuvuus, jonka minä mainitsin. Toinen asia, jonka minä haluan nostaa esiin, on koskee sitä, kenen nämä säännöt pätevät. Minä tuen esittelijöiden näkemystä siten, että tämä pätee kaikkien koko audiovisuaalialan. Ja minä haluaisin kertoa teille asiasta, jonka minä hiljattain opin. Tämä liittyy näihin suuntauksiin, joita oli havaittavissa Yhdysvaltain vaaleissa. On nähtävissä, kuinka tärkeä rooli sosiaalisilla medioilla on. 44 prosenttia yhdysvaltalaisista käyttää Facebookia ensisijaisena tiedon lähteenään ja Facebook käyttää hyväksi audiovisuaalista sisältöä, jota tässä alustalla on siis nähtävissä. Ja Facebook on allekirjoittanut 140 sopimusta sisällön tuottajien kanssa ja suurten medioiden kanssa, joiden rooli on tuottaa Facebookille audiovisuaalista sisältöä, joten tämän esimerkin avulla niin on nähtävissä tällainen massamedia, joka käyttää audiovisuaalista sisältöä. Tämän direktiivin pitäisi päteä myös tähän alustaan. Siksi minä olen sitä mieltä, että nämä sosiaaliset mediat olisi otettava mukaan direktiivin piiriin, koska kyseessä on suuri ilmiö ja ne vaikuttavat merkittävästi kansalaisiin. Kiitoksia sitten rouva Svedrova. Děkuji. Ehm, já bych chtěla... Kiitos. Minä haluaisin toivottaa onnea menestystä molemmille esittelijöille, jotka joutuvat hoitamaan 950 tarkistusta ja, ja vielä eri valiokuntien lausunnotkin sen päälle. Valtava urakka. Ja on tärkeää, että asiat pannaan oikein tärkeysjärjestykseen. Minä näkisin tässä kolme tärkeää aihetta muun muassa. Ensinnäkin alaikäisten suojelu, laittoman sisällön ja vihapuheen torjunta. Minulle tämä on tärkeää, kuten myös se, että säädös koskisi myös tilattavaa sisältöä ja videojakelupalveluja. Kaikki täällä on jo mainin, mainittukin jo sosiaalisten viestimen osalta, eli ne ovat tärkeitä. Ja jos me haluamme, ellemme nyt sitten laajenna soveltamisalaa, niin emme pääse puusta pidemmälle. Mitä tulee alaikäisten suojeluun, niin minä en kyllä pelkää, että valvontaa lisättäisiin. Meillä on kyllä keinojakin olemassa. Eli pitäisi olla johdonmukainen, kun pyrimme torjumaan vihapuhetta. Mitä tulee sitten alaikäisten suojeluun, niin siinä on huomioita myös videojakelupalvelut. Toiseksi, ottaisin esille asia, joka pitäisi sekin huomioida, on eurooppalainen sisältö. Onko se sitten 20 prosenttia, kuten komissio on esittänyt, vai 40 prosenttia, kuten esittelijämme ovat ehdottaneet, niin kaikkein tärkeintä tässä kuitenkin on se, että saadaan jonkinlainen kiintiö eurooppalaiselle sisällölle eri alustoilla. Ja sitten saavutettavuus vammaisten näkökulmasta, näkövammaisten esimerkiksi näkökulmasta. Minä uskon, että tässä jäsenvaltiot ja AV-mediapalveluiden tarjoajat plus komissio – ovat myös velvollisia uuden tarkistetun direktiivin pohjalta tekemään jotain. Minä uskon, että komissio pitäisi auttaa jäsenvaltioita. Grazie. Kiitos. Kollega Morgan. Eh, Kiitos minäkin. Esitän kiitoksen esittelijöille myös näistä alustuksista, jotka kuultiin ja eri aiheista, joita tuli esille. Totta kai jokainen nyt meistä pystyy tähdentämään joitakin tiettyjä näkökohtia, mitä minun tulee, niin eniten olen kiinnostunut, kuten moni muukin täällä on omissa puheenvuorossaan, alaikäisten suojeluun ja sitten lasten interryhmän mukana ollaan. Tässä on pari esitystäkin. Siellä on ainakin kaksi asiaa, jotka ottaisin tässä esille erityisesti. Kaikki varmasti tiedetään ensinnäkin, että täytyy huomioida tietyt tässä yhteydessä. Jäsenvaltiot, sanotaan tässä, takavat jäsen, alaikäisten osalta, että kun on videojakelupalvelusta ja eri alustoista omalla oikeudenkäyntialueella, että on riittävät toimet tätä varten. Mitä tämä, miksi tämä on siellä? Koska me haluamme suoraa vastuunkantoa myös jäsenvaltioissa. Siksi minä uskonkin, että tällainen viittaus, mikä tässä jatkuvasti on, haitallisiin sisältöihin, pornografiaan ja niin edelleen, ja sitä paitsi ei se koske pelkästään televisiolähetyksiä, ja niiden tarjoajia, koska tässä ollaan paljon tiukempia tietystä syistä, mutta sitten nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen, että täytyy mennä pidemmälle mielestäni. Tästä voidaan olla ehdottomasti samaa mieltä. Ja sitten sanon tämän myös liittyen erääseen vaateeseen. Minusta vaikuttaa, että joissakin puheenvuoroissa on korostettu myös tarvetta, että täsmennettäisiin tätä vähän. Esimerkiksi kun viitataan vihaan yllyttämiseen, minä nyt sanoisin, kun olen nyt minäkin tehnyt muutaman ehdotuksen tästä, että ehkä olisi hyvä vahvistaa ja tähdentää tätä vielä, että meillä on aika lailla oikeuskäytäntö Euroopan ihmisoikeustuomioistuimestakin liittyen sananvapauteen, liittyen myös yllyttämisen vihaan komission tekstin pohjalta Täällä on nyt jo tuossa kappale siitä, mutta kyllä minä haluaisin tätä vielä tähdentää, koska meillä on ihan konkreettista olemassa, joka voitaisiin huomioida tässä yleisessä suuntautumisessa yksittäisissä maissakin. Ja sitten muutenkin minusta vaikuttaa siltä, että olisi syytä vedota suhteessa komission tekstiin siihen, että Euroopan unionin ohjelman liittyen alaikäisten oh- oikeuksiin 2011, niin se liittyy Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja YK on lasten oikeuksiin. Tämä täytyy olla perustana kaikessa toiminnassamme suhteessa alaikäisiin YKsta 5.19 artikla muun muassa, ja ne ovat erityisen tärkeitä tässä, kun halutaan alaikäisiä suojella suhteessa AV-median palveluihin. Ehkä tässä menee vähän siihen suuntaan, mitä tekin puhuitte alustuksessanne. Mutta voi olla, että tästä tulee jotain ongelmia. Vielä ihan nopeasti vielä yksi asia lopuksi viittaisin mainoksiin. Tässäkin jäsenvaltioiden pitäisi sitten puuttua. Siellä on myös tarkistus molemmilta yhteisesittelijöiltä. Ja kuten mainitsin tässä aiemmin, Junne-palvelut no kaikki se, joka liittyy alaikäisenkin. Minusta vaikuttaa, että tässä pitäisi ihan tiukasti tätä vaatia, eikä direktiivi tätä takaa, että, että tässä on, että loukata noin vain uskonnollisia yhteisöjä tai kuulumista johonkin, tai jos ajatellaan alaikäisten seksuaalisointia tai naisten halventamista, ja jos ajatellaan ylipäätään pornografiateemaa, niin minusta kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että tässä olisi suuntaa huomioida tämä. Ja sitten vielä yksi huolen aihe liittyen direktiiviin, joka liittyy tähän mainontapuoleen enemmän. Jos ajatellaan sähköisen kaupan direktiiviä, niin totta, se liittyy toisen direktiiviin, mutta minä vain kysyisin, kun Onko joku edes, että voitaisiin jonkun toisen valiokunnan lausunto ottaa tähän huo mukaan, jossa myös kuultaisiin ainakin jotenkin, kun, jos tässä on jotain jäänyt sivuun. Emme haluaisi tätä siirtää mihinkään toiseen direktiiviin. Se ikään kuin vain pannaan maton alle tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia Morgano. Ja vielä antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Ai ei, kun Strojenski vielä. Olkaa hyvä. Tiesto primalla parolasi. Kyllä, sinä ihan lopussa pyysi puheenvuoroa. No, Panie przewodnicząca, mnie pomyliła z moim wybitnym Minä olen sitä mieltä, että puheenjohtaja luuli minua vaikuttavaksi kollegakseni Strelskissi. No, minä olen nostaisin yhden kysymyksen, joka on vielä jäänyt mainitsematta. Monet kollegat nostivat esiin erittäin tärkeitä aiheita, mutta minulla olisi vielä yksi seikka, jonka haluan nostaa esiin. Haluan kysyä, miksi esittelijät jättivät joitain tarkistuksia. Näissä tarkistuksissa te haluatte heikentää ergaa. Haluatte vahvistaa tämän yhteyskomitean roolia. Tämä ehdotus näyttää mielestäni melko ristiriitaiselta. Kollegani Venta puhui 86 tarkistuksesta, joka nimenomaan sivua tätä aihetta. Minä haluaisin tietää, miksi te haluatte tämän muutoksen, miksi te haluatte heikentää Ergan roolia, tämän yhteiskomitean roolia, mitkä ovat teidän argumentit tämän puolesta. Totta kai esittelet vastaavat pari kommenttia minulta. Minusta vaikuttaa siltä, että keskustelu oli varsin mielenkiintoinen. Vaikuttaa siltä, että siellä on tiettyjä yhtymäkohtia löydettävissä. Esittelijät varmasti sen huomasivat tuon tarkistuksen, mitä ovat itsekin tehneet. Ja täällä kuultiin näkemyksiä päästään eteenpäin. Ja totta kai on ehkä aika laajaa yhteistä näkemystä, mitä minuun tulee niin on todellakin tärkeää, että tässä huomioidaan mainonnan osuus ja mitä tulee yleisradioyhtiöihin ja mitä tulee koko järjestelmään, niin täytyy tasapaino löytää, että on joustavuutta riittävästi niin, että tietyt rajat paitu kuitenkin kuluttajan suojan takaamiseksi ja totta kai teostenkin suojelemiseksi on sekin tärkeä, vaikka sitä puhutaan. Eli tässä on tietty avoimuutta ilmeisesti olemassa, että tasapaino löytyy. Ja totta kai ottaa huomioon myös se, että meillä on muitakin kuin näitä uusia verkkotoimijoita on perinteisiäkin. Eli täytyy löytää tasapaino tässä ekosysteemissä. Se liittyy myös tiedon levittämiseen ja, ja totta kai täytyy muistaa, että olemassa vielä painettuakin sanaa. Mainonnan kohdalla täytyy löytää eri välineiden kesken tasapaino. Minä vain miettii, mitä tulee tähän tärkeän ehdotukseen, joka liittyy 2023 ehdotukseen. Ehkä se on mahdollista vai ehkä halutaanko tähdentää ne tunnit tarkemmin näiden puitteissa. Olen aina esittänyt tämän kysymyksen, mutta tässäkin päästään varmaan eteenpäin. Ja sitten teema, jonka otti esille kollega Trippelkin, ja saimme vähän selvennystäkin aikaisemmin eri kollegoilta ja esittelijöiltä. Ehkä siinä tarvitaan selkeyttämistä. Ehkä voisin esittää kysymyksen esittelijöille. Täällä todettiin, että pitäisi olla avoin mieli myös ajatellen toimitusvastuuta alustoissa, silloin, kun ei ole kyse niin kutsutusta passiivisesta sisällöstä, vaan tiettyä valintaa sisältöjen osalta. Kollega Morgano on tehnyt tarkistuksen tähän suuntaan. Minusta tämä on tärkeä seikka. Minä uskon, että se on arkaluontoinen kysymys, kun puhutaan vastuusta. Tässä tapauksessa ei voida antaa jollekin algoritmeille, vaan että siellä tehdään ihan selvää sisällön valintaakin. Joo. Eli haluaisin tähän selvennystä enemmän. Ja sitten kolmanneksi lopuksi kysymys, joka liittyy alaikäisiin. Aivan varmasti minä olen tehnyt tästä tarkistuksen monen muun lailla. Minäkin olen alaikäisten interryhmän jäsen ja monista poliittisen ryhmistä on tullut näitä tarkistuksia. Tiedän, että tässä direktiivissä jotain on jo television osalta. Se on tärkeää, koska se on vähän erilainen vastuu televisiopuolella, koska kun se on kuitenkin ehkä alaikäisten parissa se tärkein väline, ainakin alle teini-ikäisten, mutta kaikissa jäsenvaltioissa haluaisin muistuttaa, että tätä nykydirektiiviä on tiukemmin tulkittu niin, että ei niitä sääntöjä ole pidetty mitenkään hyödyttöminä. Tämä käy, läpi myös, käy, käy ilmi myös komission selvityksistä. Ja sitten asia, joka minusta vaikuttaa tärkeältä, kuten me esitämme, että tässä huomioidaan ei pelkästään siis se, että suojelukeinot ja miten se sitten valvotaan, mutta nimenomaisesti annetaan se kansalliselle sääntölle viranomaisuudelle mahdollisuus määritellä ne menettelyt, joita noudatetaan, onko noudatettu sääntöjä vai ei, ja sitten panna seuraamuksiakin. Muuten puhutaan sellaisesta, joka ei ihan vain ilmaan roikkumaan, ja sitten ERKA-viranomainen. Mielestäni tässä on päästy aika hyvin eteenpäin esittelijöiden ansiosta. Ehkä ehkä oli tämä vähän selvempi nyt, kun meillä on ERGA ja sitten valvontakomitea erikseen. Ovat molemmat komission neuvontavia elimiä, ei niin, että ERGA neuvoo komitea. Ehkä tässä tarvitaan vähän selvennystä vielä. Ja sitten viranomaiset on iloinen, että tässä on päästy eteenpäin monenkin mielessä, että viranomaisten täytyy olla oikeudellisesti ja todellisesti, ei vain toiminnallisesti riippumattomia – Totta kai minä ymmärrän varsin hyvin, että on erilaisia järjestelmiä eri maissa, ei sitä kukaan aseta kyseenalaiseksi, mutta tämä yleinen periaate olkoon selvä. Ja kuten hallitukset ovat saaneet siitä osviittaa, niin hyvä niin, varsinkin näinä aikoina, mitä on tapahtunut monissa maissa muutenkin on erittäin tärkeää, että tässä ollaan avoimin mielin. Olen kovin kiinnostunut aiheesta ja siksi puhuin näin pitkään, mutta olisi hyvä nyt nähdä, mihin suuntaan tässä mennään jo kohti sopua. Ja sitten Teresa Longs komissiosta. Kiitos, että on tullut tänne paikalle. Thank you very much. Uh, this... Kiitoksia kovasti. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ollut. Yritän puhua lyhyesti, mutta tässä on niin monia asioita. Aloitetaan ehkä videon alustoista sillä paljon väärinkäsityksiä tähän liittyy, jotka pitää minusta selventää. Kun me puhumme videon jakualustasta ja te sanotte, että ne valitsevat sisällön ennen kuin se otetaan esille, niin sitten ne puhutaan videokoulutusta, vaan jostakin muusta. Puhutaan palvelusta, jolla on vastuunsa. Tämä voi olla YouTube-kanava, tai kyse saattaa olla YouTube, jolla on palvelu kuten YouTube Kids tai mitä tahansa jossa he suorittavat valvontaa. Näissä tapauksissa säännöt, joita saataan soveltaa, ovat nämä tilausvideopalvelusäännöt, jos kaikki muut ehdot täyttyvät. Kun me puhumme videonjakoalustoista, komission ehdotuksessa me puhumme alustoista, joilla ei ole valvontaa, kontrollia ennen kuin sisältöä ladataan käytettäväksi. Ja nämä ovat käyttäjien lataamia videoita ja sisältöjä. Videot saattavat olla, no poikani syntymä esimerkiksi videolla. Ja jos nyt valitaan videojakoalustalta, että se etukäteen otetaan tänne 400 tuntia per minuutti, jotka ladataan joka päivä. No, se on mahdotonta. Joten äh, laatisimme lain, jota ei voitaisi soveltaa ja panna täytäntöön, koska teknisesti se olisi mahdotonta. Se olisi mahdotonta alustalle tarkistaa kaikille tätä ja mahdotonta sääntelijälle soveltaa tätä lakia. Sääntelijä on nyt jo äärimmäisen hankala panna täytäntöön tilausvideopalvelusäännöt, joten kuvitelkaa nyt, että annettaisiin tämä säännös. Ja no on rauhoittavaa kuulla, että pidetään kohtaa, jossa puhutaan, että vaikut, se vaikuttamatta mitä, mitä sähköisen direktiivi sanoo, no, mutta sitten on säännös, joka sanoo, että videojakoalustojen pitää luokitella sisällöt tai sitten pitää että onko tämä sisältö tai poika, vai syntymä video, onko se, onko se väkivaltaa vai ei. No se tarkoitus, että alustoja pyydettäisiin tekemään tätä ennakkotarkistusta. Eli se, että komissio haluaa varmistaa, että tämä on yhteen sopiva sähköisen kanssa, ei sitä, että me ollaan sitä, että tämä on, kai, on roomattu tai korani, vaan siksi, että se on järkeen käypää. Muuten se on mahdotonta soveltaa sama pätee etukset että mainontasääntöjen soveltamiseen? Kyllä on mainonta, jota YouTube saattaa valvoa, kyllä ehkä, mutta on osittain eikin, kun se tuotesijoittelu tai sponsorointi kyseessä, sillä jo näille lähetystoiminnan harjoittajille on poikkeusmahdollisuus, kun ohjelma ei ole lähetystoiminnan harjoittajan tuottama. Kuvitelkaapa, että nyt sitten pakotettaisiin tällaista, jos ei ole mitään valvontaa tuotteesta ja olisi säännöt, joita ei voida edes soveltaa laitosvallan harjoittajia. No, olkaamme nyt varovaisia ja mielestäni tekninen osio, no komissio on tässä samaa mieltä tavoitteen kanssa, haluamme suojella lapsiamme, kuluttajiamme, mutta tekniset aspektit ovat tärkeitä myös säilyttää, koska sääntöjä pitää pystyä soveltamaan. On hyvin vakuuttava kuulla, että kun ajatellaan sääntelyiden riippumattomuutta, no tässä kuullaan, että irtisanomissääntöjen tärkeys on huomioitava ja pitää muistaa se, että on sääntelijät, jotka on erotettu laisesti hallituksesta. Kyllä, kaikki tämä on rahoittava kuulla. No se jossakin kohtaa myös kadotaan ja sama pätee ergaan. Se pitää olla täysin eroteltuna muista asiantuntijaryhmistä, eikä poliittista valvontaa saa siihen harjoittaa. Sitten mainonta, toiminta. Kyllä, komission neuvotteluvaltuudet, kun pyrittiin tekemään refittiä, oli tarkastella, että onko tässä joustovaraa. Tästä löysimme joustovaraa, jos te ette sitä, niin tämä tämä vain tarkoittaa sitä, että olisi enemmän sääntelyä kaikkialla. Pitää muistaa myös, että tämä on vähimmäisharmonisointidirektiivi, eli jos markkinoiden kehitys, jonka me näemme, tarkoittaa, sit, no, se tarkoittaa sitä, että yritystoiminnan harjoittajat yleensä sääntelevät itseään, koska jos niillä on liikaa mainontaa, ihmiset vain menevät Netflixiin, jossa ei ole mainoksia. Se on meidän tapa, jolla me menemme markkinakehitys. Mutta jos jäsenvaltio, joka uskoo, että jäsenvaltiossaan markkinat eivät ole kehittyneet tuolla tavoin, ne voivat sitten ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä. Mutta jos ei saa tätä vähimmäistasoa, niin sitten ei ole mahdollista toimia markkinoilla, on toiseen suuntaan. Ja pitää muistaa, että suuri mainonnan lähde, ei vaan siis rahoituksen suurin lähde on, tulee mainoksista, mitä tulee eurooppalaisten teosten edistämiseen, maksuihin. Maksuartikla on se nyt siitä, mitä laki on nyt, joten artikla voitaisiin tappaa, mutta laki on tuo jatkossakin. Eli tämän tyyppiset maksut, ja no, se huomataan hyvin viimeaikaisessa komission päätöksessä, joka hyväksyttiin kansallisessa tilanteessa. Siellä oli eräinen maksu, jossa on selvennetty, että tämä tyyppinen maksu ei, siihen ei kohdenneta tätä. Ja se on nyt selvennetty, mutta joka tapauksessa tämä ei ole pakollista. Teemme tämän selväksi, että se on mahdollisuus jäsenvaltioille, mikä olisi muuten toinen tulon lähde, jos halutaan rahoittaa sisältöjä ja viimeinen kommentti, niin no mielelläni sanoisin enemmänkin, mutta en halua nyt kuluttaa aikaa sen enempää, liittyy poikkeusmenettelyihin, sillä huomaan, että on ollut ideoita vaatia sitä, että olisi vain yksi rikkomus, mutta mitä kaikkien muistaa, että jos direktiivissä vaaditaan, että on toistuvia rikkomuksia, eli että kolme esimerkiksi, no se johtuu valitettu siitä, että tämä on poikkeus perusoikeuteen, tai siis poikkeama siitä. Ja jos kanava suljetaan rajatylittävästi, no se on hyvin arkaluontoinen kysymys ja hyvin äärimmäinen toimi sulkea kanava. Sen takia ehdotuksessa nykymuodossaan me vaadimme, että on kolme rikkomusta ehdotuksessa. On toisaalta hätätilamenettely, jos kyse on äärimmäisestä tilanteesta, silloin tämä voisi olla nopeampaa. Siinäpä taisi olla kaikki. Kiitos. No niin, tässä saatiin vähän ajatusta siitä, että tässä on osoittaa, kenellä vastuu on missäkin. Ajatellen videon joku alusta, jos ei kukaan mitä haluaa valvoa, mutta eivät nekään voi olla täysin neutraaleja. haluavat vain sisältöä, vaan täytyy miettiä, miten ne toimivat markkinoilla. Tässä on ehkä nyt tilaisuus, joka ehkä menetetään, jotta voitaisiin tämä paremmin hoitaa. Tämä nyt halusin vielä sanoa, mutta nyt esittelijät pääsevät ääneen. Kuka ensin? Zabine? Sinäkin kiitos muiden ryhmien kollegoille tässä varmasti moni asia sel- tuli selvemmäksi, jos ajatellaan tilannetta suhteessa viime viikkoihin. Uskoisin, että eri kohdissa pitää vielä selventää se, mitä viime kokouksissa on jo sanottu myös esittelijöinä. Ja toisaalta asioita vielä eteenpäin, mutta yhdellä alalla. Eli siis mitä tulee siitä, että heikennettäisiin ergaa ja vahvennettaisiin niin sanottua yhteiskomitea. No siinä edustajan Krasneskin kysymys tuli. No viimeksi tämä tehtiin jo selväksi, eli että tässä ei ole meistä kyse siitä, että ergaa heikennettäisiin nykykannassamme, vaan pyritään löytämään tasapaino, että mikä on tämän asiantuntijamainen tekninen käytäntöjen vaihtoehto ja toisaalta ergan tehtävä teknisenä organisaationa. No ei viranomaisena, mutta tällaisena komiteana. Ja sitten toisaalta pitää poliittisesti arvioida – tilanteet eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi sanomme selvästi, että yhteiskomitea ja ERGA molemmat raportoineen tulevat kuuluiksi komissiossa. Uskon, että molemmat aspektit ovat tärkeitä. Ja tarkoitus 22 on ymmärrettävissä näin. Siinä Euroopan parlamentin edustajia halutaan mukaan tähän yhteiskomiteaan, jotta olisi kattava poliittinen arviointi, jota voitaisiin tehdä kaikilla tasoilla – eikä niin, että vain kansallisvaltiolliset toimijat voivat olla mukana tässä yhteiskomitean toiminnassa. Toisaalta ERGalla pitää olla mahdollisuus antaa lausuntoja. Viimeksi sanomme jo, että olemme tehneet virheen, ERGAN raportti. No ei, se tarvitse mennä heti yhteiskomitean läpi, vaan yhteys, se menee yhteiskomitealle ja myös toisinpäin jotta kaikki, kaikilla on samat tiedot. Se oli virhe, jonka teimme viimeksi, mutta tarkistusten myötä tätä oikaistiin ja kompromissi on nyt mutta kysymys kuuli tarkistukseen 25, jos nyt muistan oikein. Siinähän sanoimme, että jäsenvaltiot eh, eivät saa selvästi vaikuttaa toimituksellisiin päätöksiin tai muihin formaattivalintoihin. No tämähän on oikeinkin riippumaton valvontaelin. No se ei valvo toimituksessa työtä, vaan se pitää huolen siitä, että ohjelma, joka on lähetetty, noudatti myös direktiivejä, jotka, josta on oltu sopimussa e-, mutta ei nyt toimituksen sisällöstä puhuta. Puhutaan median vapauksista ja toimittajien vapauksista ja myös ilmaisuvapaudesta. Ja tämä meidän lisäyksemme menee juuri tuohon suuntaan. Eli laillisten velvoitteiden valvonta on tällaisen mediavalvojan päätyä, eikä kyse ole siis tietenkään toimituksellisesta valvonnasta. Halusin tämän tehdä selväksi vielä kerran. Toinen asia, ex ante vai post valvonta näissä videonjakelussa on samaan suuntaan meillä tässä myös tässä ei ole kyse siitä, että ennen arvioidaan miltä video näyttää alustanne. Ei tarvitse tehdä ex ante, mitä sivustolle niin saa tulla tai ei, mutta ex post pitää mahdollisuus sanoa, että tämä sisältö on vaarallista alaikäisille ja sen takia sitä voidaan lähettää vain tietyin ehdoin ja pitää osata estää, että lapset eivät saa nähdä sitä ja tiettyjä suojamekanismeja pitää käyttää tai tiettyjä ilmoituksia. Eli käytännön sääntöjä pitää noudattaa tällä tavoin myös videojakoalustoissa, jotta lastensuoja myös toteutuu ja kuluttajan suoja myös. Kyse, kyse ei ole ex ante toiminnasta vaan ex post valvonnasta. Sama pätee TV-ohjelmiin. Ei siinä ole ex ante arviointia, vaan ex post arviointia. Ainakaan näin ei pitäisi olla, että media että medievalvoja, mediavalvoja, joka katsoo ohjelmia etukäteen tällä tavoin. Mutta jos on hankaluuksia ja tulee ongelmia, niin sitten pitää olla mahdollisuus ryhtyä toimiin tällä tavoin. Ansonsten freue ich mich. Muilta osin Oltanilla keskustelua, jota käymme varmasti myös Oltanilla yhteistyötä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa. Ja olen luottavainen sen suhteen, että pääsemme loistavaan ratkaisuun myös valiokunnassa. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Lämpimät kiitokset äh, minultakin esittelijälle, varjoesittelijöille, mutta myös muille edustajille, jotka puhuvat täällä tänään ja kaikille puhille. Toivon jälkeen sääli, että osa varjoistelijoista ei enää ole paikalla. Haluan tehdä tämä selväksi. No ehkä tämä varustaa herra Luelle ja, ja Rova Tuumalle, voidaan tämä välittää. Kukaan ei halua ex ante valvontaa. Kukaan ei halua sensurointia herrajestas. Se, joka tuntee minut, tietää, että kaikessa, mikä haiskahtaakin sen sensuroinnilta on minulle allergisen reaktion aiheuttavaa. Tämä ei tule tapahtumaan. Tässä on kyse siitä, että sanotaan, kun tulee tieto laittomasta haitallisesta sisällöstä tai vihapuheesta tai siitä, että on rikottu mainossääntöjä. Jos alusta saa tästä tiedon, niin sitten sen pitää reagoida, mutta vasta sitten. Hankala kysymys. No sinäkin esitit sen, Helga. Mistä lähtien sitten tämä tieto tulee? Onko se algoritmi jo, joka tämän tiedon antaa, vai kyse jostakin hakutoiminnosta, Eli jos kyse on siitä, että no mikä on se, se piste, josta lähtien voidaan sanoa, että tämä tieto on saatu. Ja jos tässä onnistumme, no tässä on siitä, että nyt tämä on se piste, jolloin tämä tieto on saatu. Ja sitten voidaan vaatia, että tämä toimija reagoi, eikä vasta sitten, kun on liian myöhäistä. Mutta tässä pitää pohtia oikeaa muotoa ja oikeaa rajaamista. Uskon, että jos tämä saavutetaan, niin on saavutettu se, mitä on haluttu tavoitteella, koska videojakoalustat ja VOD-alustat tai lineaarinen klassinen televisio – No, totta kai mainonna, mainonta pitää olla selkeästi ohjelmista ja jokaisen pitää pystyä tunnistamaan heti, onko kyse mainonnasta vai, tie, vai ohjelmasta. No sama, sama pitää päteä myös videonjakoalustaan. Siinä ei ole mitään kohtuutonta. Ja sama pätee totta kai myös lasten suojelemiseen ja vihapuheeseen. Tästä syystä komissio myös puhui siitä, että vihapuhe on yksi syy siihen, miksi videojakoalustoja tai otettiin mukana AVMP-direktiivi sanottiin, että halutaan toimet tähän suuntaan, ja jos tässä on järkevä ratkaisu, no, löydetään oikea rajaus. Minun on hankaluuksia myös sosiaalisten medioiden kanssa. No, Facebook otettiin tähän mukaan. En nyt tiedä, olisiko järkevää. Ehkä pitää vielä keskustella tästä kaikkien niiden kanssa, jotka tätä ehdottivat. Tällä hetkellä en usko, että se olisi hyvä idea. Sama pätee uhkapeleihin, suhtaudun siihen hyvin skeptisesti sillä meidän pitää hyvin tarkkaan varoa, että halutaanko AVMPtä näin laajentaa, että sitten se vastaa ihan kaikesta ja sitten sitä ei voida enää tunnistaa, että mitä varten sanottiin erga. No aina viittasimme siihen, että no ennen kaikkea puhuttiin sääntelyvannosten riippumattomuudesta, aina viitattiin siihen, että sääntelyvannosten riippumattomuus on meille tärkeää ja että arvostamme kovasti ergan työtä ja että hän ok että tällä tavoin AVMPssä siitä kodifioidaan. Hän työskentelee tällä hetkellä ikään kuin eh, juridittomassa tilassa. No nyt pitää laatia oikeat kehykset, se olisi vain oikein. Tietyissä kohtia on ehkä mennyt väärään suuntaan ja tehty virheitä. Omien tarkistusten myötä se kuitenkin korjattiin mielestäni, joten olemme oikealla tiellä. Sitten mainonta. No, yritän nyt vielä puhua tästä joustamisesta. Totta kai tiedämme, että mikään ala ei ole niin säänneltyä kuin lineaarinen ala. Jos ajatellaan siis mainontaa, verkossa ei ole minkäänlaista sääntöä siellä, kaikki voi mainostaa niin pitkään, niin paljon, niin värikkäästi kuin haluaa. Siellä voidaan keskeyttää, sieltä siellä tapahtuu ihan kaikkia mahdollista. Ja tiedetään, että totta kai, jos haluan, että yksityinen TV-yritys tekee kunnon ohjelmia, niin pitää antaa mahdollisuus myös tietää rahaa. Sillä se toimii vain mainonnan avulla. Ja sitten, jos yksi ala ei ole säänneltyä, mutta toinen ala on vahvasti säänneltyä, miten löydetään edes lähtökohdiltaan yhtäläiset toimintaedellytykset. No, totaaliset yhtäläiset toimitukset sen myötä, että säältäisiin tasan yhtä paljon tai ei ollenkaan. Mutta tähän me emme halua. Haluamme sääntelyä ja pitää katsoa, miten lineaarisen television alalla voitaisiin saada hieman enemmän joustoa. Se olisi vain järkevää. Emmekä mene liian pitkälle. Mainontaahan ei haluta lisätä. Ei tule minu- minuuttiakaan lisää mainoksia. Pitää pohtia, että se on single spot, onko se haitallisempi kuin 10 minuutin mainosblokki? No, tätäkin voidaan pohtia. Se on melkein kuluttajienkin intresseissä, jos on vain yksi mainos ja sitten elokuva taas jatkuu. Ja voidaan miettiä, että mennäänkö pois tästä 20 minuutista taas kohti 30 minuuttia. Siihen ei olisi mitään ongelmia, että voitaisiinko löytää hyvä yhdistelmä. Mutta että nyt mennään täysin pois lupauksistamme ja myös sitä toiveesta, joka muotoilimme aikaisemmin, eli sanottiin, että halutaan vahvempaa joustoa, koska tässä halutaan kutakuinkin edes yhtäläiset opetukset. No, tämä toiminta on minusta hieman mysteeristä, sillä tätä sanottu useammin kuin kerran, se vain viime parlamentti, vaan sitä sanottiin myös tällä toimikaudella ja päätettiin suurella ja pitää löytää nyt yhteinen tie eteenpäin, miten päästään tasapainoiseen ratkaisuun No eräs ehdotus tehtiin jo, eli just tämä kaksi jako, eli että ettei kaikki tapahtuisi parhaaseen katseluaikaan, niin on parha, se katseluaikaan liittyvät säännöt, sitten siinä voidaan hieman ottaa pelivaraa ja muilla aloilla sitten voidaan jakaa tätä hieman vapaammin. No puoli tuntia mainoksia, nyt tuskin kukaan sitä tekee, koska sitten että ihmiset sillä vain menet, sitä vain pois. Täällä puhuttiin aikaisemmin no, sitä, että se tarkoituksessa lukee jotakin, siten, että ihmiselle pitää mahdollisuus ottaa mainokset pois. Mutta kai voi vaihtaa kanavaa milloin tahansa. Useimmat meistä tekevät niin jo, mutta odotan innolla. tulevia keskusteluja ja toivon, että pääsemme hyvään lopputulokseen ja että saamme hyvän AVMP-direktiivin, joka kestää sitten kymmenisen vuotta toivotaan. Grazie, grazie alle due rapporteur. Kiitoksia esittelijöille. Todellakin tässä oli hyvä ilmapiirikin tässä keskustelussa ja totta kai tämä oli ihan hyödyllistä. Kiitos vastauksista, kiitos komissiolle, että näin läheltä on seuraamassa keskustelua. Vielä kertoisin teille, että seuraava kokouksemme on 28. marraskuuta kello 15. Kiitoksia tulkit, sihteeristö tapaamisiin.